täällä tänä aamuna neuvoston ja komission julkilausumat kysymyksestä, onko Erasmus vaarassa. Nyt antaisin puheenvuoron neuvoston puheenjohtajalle Mavrianikselle. Υπουργέ, το μικρόφωνο αν έχετε την καλοσύνη. Okay. No. Uh, arvoisa valiokunnan puheenjohtaja Doris Pack, arvoisa komission jäsen. Me olemme täysin samaa mieltä siitä, että Euroopan taloudellinen tulevaisuus riippuu siitä, miten ihmisresursseja koulutetaan, elinikäinen oppiminen ja Erasmus-ohjelma Erasmus Olma on yksi menestyksekkäimpiä eurooppalaisia ohjelmia, mitä koulutussektoriin tulee. Siksi haluan vakuuttaa teille, että, Erasmus, että elinikäisen oppimisen ohjelma 2012 ja 2030 rahoitusta ei tulla asettamaan vaaralle alttiiksi vuoden 2012 osalta neuvosto on alkanut analysoida komission ehdotuksesta siten kuin se on budjettiluonnoksessa numero 6 ja tulee hyväksymään oman kantansa tähän budjettiluonnokseen niin pian kuin mahdollista. Mitä tulee vuoden 2013 rahoitukseen, siitä Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät yhdessä Tämän hetkisten budjettineuvottelujen puitteissa olen luottavainen sen suhteen, että budjetti viranomainen tulee löytämään marraskuussa tasapainoisen sopimuksen ensi vuoden budjetista. Mitä sitten tulee elinikäisen oppimisen ohjelman tulevaisuuteen mukaan lukien Erasmus, te tiedätte, että neuvottelut seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2014-2020 ovat edelleen käynnissä. Euroopan parlamentti on mukana näissä neuvotteluissa ja puheenjohtaja valtio tukee tekemään kaikkensa, jotta nämä neuvottelut tästä ohjelmasta etenevät. Silti en voi sanoa tällä hetkellä asiasta enempää, koska meidän täytyy odottaa näiden neuvottelujen lopputulosta. Kiitoksia. Kiitoksia. Näin seuraavaksi komission edustaja Lewandowski, olkaa hyvä. Madam President, honorable members. Puhemies, arvoisat jäsenet, hyvä ministeri. Eilen on esitetty paljon kysymyksiä ja spekulaatiota Erasmuksen kohtalosta. Paljon spekulaatiota myös tiedotusvälineissä ja epävarmuustekijöitä. Komissio pitää hyvänä mahdollisuutta selkeyttää tätä asiaa. Minulla on myös velvollisuus nostaa esille Erasmus-ongelma yhtenä ohjelmista suhteessa kokonaisnäkymiin ja varojen puutteeseen Euroopan unionin budjetissa. Tämä ei koske pelkästään Erasmusta, se on vain osa ongelmaa. Yksi pienimmistä, mutta näkyvimmistä ongelmista on havaittavissa vuonna 2012. Tämä johtuu järjestelmällisestä budjettivarojen eh, aliarvioimisesta, liian vähäisistä varoista, eh, Tämä koskee myös aluekehitystä ja maaseudun kehittämistä ja myös ulkoisia velvoitteitamme. Kyseessä on unionin uskottavuus, luotettavuus suhteessa kumppaneihimme. Tästä syystä me olemme tehneet lisätalousarvioesityksen tälle vuodelle. Kyseessä on suuri rahasumma kohesiolle ja maaseudun kehittämiselle ja myös ulkoisten velvoitteiden täyttämiseen. Meillä on otsake 1a, kyse on kilpailukyvystä ja tutkimusohjelmista, mukaan luettuna elinikäinen oppiminen. Erasmus on osa elinikäisen oppimisen ohjelmaa. Niin kuin tiedätte, kyse on myös ammatillisesta koulutuksesta ja aikuisten mahdollisuuksista saada koulutusta. Kyse on kouluista ja kaikista herkin kysymys on Erasmus ja opiskelijoiden liikkuvuus. Meidän pitäisi päästä eteenpäin näistä puutteista tällä vuodella. Nyt puhutaan yli kuudesta miljardista eurosta. Me arvioimme, että puhutaan 180 miljoonasta tämän vuoden loppuun asti. Erasmuksessa noin 90 miljoonaa. Teidän sitoumuksenne koulutukseen, liikkuvuuteen opiskelijoiden keskuudessa Euroopassa on äärimmäisen tärkeää. Näiden vuosikohtaisten ongelmien lisäksi meillä on ongelma liittyen myös äh, monivuotiseen rahoituskehykseen liittyviin ja tuleviin näkymiin liittyen. Tämä on hyvin korkealla meidän listoillamme niin, että saamme koulutuksen todellakin eturintamaan. Me kärsimme työttömyydestä. Miten me löydämme oikeanlaisen taitotason, taitojen yhdistelmän niin, että nuoret voisivat päästä työmarkkinoille yhä hankalammassa tilanteessa? Me puhumme nyt Erasmuksesta kaikille, sekin on nyt vaaranalaisena. Mutta nyt sitten 2012 Erasmus-ongelmaan, 2013 Erasmus-ongelmaan. Parlamentti oli aivan oikeassa soittaessaan hälytyskelloja Erasmuksen osalta tämän vuoden suhteen. 99 prosenttia niistä varoista, joita meillä on käytettävissämme, on jo toimitettu kansalliselle virastoille kautta Euroopan, mutta totta kai me olemme yhteydessä kansallisiin virastoihin ja kyse on 33 osallistuvasta maasta. Islanti, Liechtenstein, Norvai, Turkki eh, ja Sveitsi. 99 prosenttia niistä varoista, jotka meillä oli käytettävissä vuonna 2012, on jo toimitettu kansallisille virastoille. Niitä on siis 33 yhteensä. Me, meillä on jo hakemuksia tälle vuodelle noin 160 miljoonan arvosta ja niitä on tulossa lisää myös tälle vuodelle. On varmaankin helpompaa sanoa, kuka ei hakisi lisärahoitusta. Portugali, Suomi, Luxemburg, Kypros, Bulgaria ja Romania. Kaikki muut maat hakevat ja lähettävät meille hakemuksiaan lisärahoituksen saamiseksi. Eli kyse on lisätalousarviosta tälle vuodelle. Se on keskeisen tärkeä. Me olemme tehneet arvioita. Täytyy toistaa vielä, että me tarvitsemme kaikkiin tämän vuoden koulutusohjelmiin tukea 180 mitä tarvitaan Erasmuksen? Puolet, 90 miljoonaa. Totta kai ministeri Mavrojannis on oikeassa. Meidän velvollisuutemme on varmistaa sujuva täytäntöönpano Erasmuksessa 2012 ja 2013 alkupuolella, koska meillä on jo ennakkomaksuja tehtyinä kansallisille virastoille. Mutta jos mitään ei saada, jos mitään ei tule lisäksi, niin todella ajaudutaan valtaviin kumuloituviin ongelmiin vuonna 2013 yliopistot eivät sitten myönnä opiskelijoille näitä etuisuuksia, eivät kannusta tätä liikkuvuutta. Ja tästä syystä pyydän teitä auttamaan meitä. Tämä on myös ystävällinen pyyntö puheenjohtajavaltiolle niin, että saisimme merkittäviä lisäyksiä vuodelle 2012 ja ei syntyisi tällaista ongelmien kumulaatiota Tämä on kuitenkin tärkeä ohjelma meille vuonna 2013. Yhdessä tässä onnistumme. Kiitos. Thank you very much, uh, Commissioner Lewandowski. Now this... Kiitoksia komissaari Lewandowski ja sitten poliittisten ryhmien edustajat. Ensin annan puheenvuoron edustaja Pakille, EPP. Komissaari. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, Erasmus on tärkeää. Miksi me sitten olemme täällä? Minä kyllä kuuntelin neuvostoa ihan tarkkaan. Tämä ei ole nyt komission eikä parlamentin, vaan vastuussa olevan hallituksen osoitus köyhyydestä. Tässä ei nyt ole kyse siitä, että määrärahoja on jotenkin käytetty väärin, koska täällä on tehty huonosti, vaan kyse on siitä, että kansallisvaltiot eivät pidä kiinni omista velvollisuuksistaan nuoria ihmisiä kohtaan he tekevät sen, mitä, jos me teemme tämän vanhempina talouksina, ja, ja poliitikatkin, kaikki puhuvat siitä, miten tärkeää koulutus on. Bologna-prosessin suhteen kansallisvaltiot ovat jo opiskelijoiden elämän tehneet ihan turhan vaikeaksi. Ja nyt sitten vielä koko EUn lippulaiva, koulutuspolitiikan lippulaiva Erasmus on nyt myös menossa sitten pilalle. Kyllähän monille nuorille ihmisille Erasmuksen, kanssa, Erasmuksen kanssakin ulkomaan oleskelu ja opiskelu on suuri taloudellinen lasti. Ja nyt jos he eivät voi edes luottaa siihen, kun he saavat myönteisen Erasmus-päätöksen, niin tämä on ihan kauhean paha signaali, varsinkin niille, jotka todella tarvitsevat tätä Erasmus-tukea koulutus- ja opetusministerit ovat yhä uudelleen sanoneet, että 2020 täytyy saavuttaa se tavoite, että monet nuoret voivat mennä ulkomaille ja voivat olla liikkuvia. Mitä mieltä meidän sitten pitäisi olla siitä, jos nyt edes Erasmus-opiskelijat eivät voi mennä ulkomaille? Kyllä täällä nämä taloussaneeraajat ja neuvoston edustajat. Ei, niin heidän ei pitäisi ottaa opiskelijoiden selkänahasta näitä rahoja, vaan olla tässä asiassa mm, suurpiirteinen. Kyse on myös heidän lastensa tulevaisuudesta. Kiitoksia. Seuraavaksi äh, Svoboda. Kiitoksia. Kun aloitin Viinissä, ei ollut mahdollisuutta opiskella Erasmuksen parissa – ja valitan sitä, että edelleenkään tuota mahdollisuutta ei ollut. Nyt monet eurooppalaiset nuoret voivat tätä mahdollisuutta hyödyntää. Heillä on edelleenkin se mahdollisuus, mutta nyt sekin vaarantuu joidenkin kohdalla. Euroopassa puhutaan huippuosaamisen, korkean pätevyyden, kielitaidon tarpeellisuudesta. Ja Erasmus-ohjelma on vaarassa. Kaikki johtajat Euroopassa puhuvat liikkuvuuden välttämättömyydestä. Ei voi pysyä yhdessä paikassa yhdessä maassa Ja jotkut kansallisvaltiot nyt vaarantavat liikkuvuuden. Euroopassa puhutaan myös siitä, että on tarpeen saada myös eurooppalainen identiteetti kansallisen tai alueellisen identiteetin lisäksi. Ja taas jälleen jotkut johtajamme vaarantavat sen, että Euroopan identiteettikin saataisiin. Lisäksi on hyvin mielenkiintoista nähdä, että jotkut niistä maista, joissa useimmat opiskelijat haluavat mennä Erasmus-ohjelmaan, pyrkivät leikkaamaan budjettia, rajoittamaan sitä, ja sitähän ei voi millään tapaa hyväksyä. Olen aivan samaa mieltä komissaarin kanssa siinä, mitä sanoitte. Kiitoksia sitoumuksistanne. Kiitoksia äh, ministeri Jannis, Olette erittäin ystävällinen henkilö, mutta joskus ei saa olla niin ystävällinen muille kollegoille muissa hallituksissa, koska se mitä he tekevät on täysin mahdotonta. Eurooppalaisen yhdentymisen lippulaiva, eurooppalaisen identiteetin lippulaiva, se, että ollaan kaikkein pätevämpiä Euroopassa, sitten vaarannetaan tämä ohjelma. Sitä ei voida hyväksyä varsinkin aikana, jolloin euroskeptismi kasvaa. Sanotaan niille nuorille, jotka haluavat olla todellisia eurooppalaisia, että sori vaan, rahaa ei ole. Joskus täytyy olla tiukkana suhteessa kollegoihin ja sanoa heille, mikä on täällä yhteinen käsityksen parlamentissa. Me tarvitsemme Erasmusta, me tarvitsemme riittävästi rahoitusta nuorille, koska kysymys on Euroopasta, kysymys ei ole kansallisista ambitiosta. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Ja seuraavana kollega Lökkegaard Aldesta. Og tak for de ord, der er blevet sagt indtil videre. Jeg kunne ikke være mere enig. Jeg har to... Kiitos puhemies. Ensinnäkin kysymys maksamattomista laskuista, määrärahan puutteesta. En ymmärrä lainkaan keskustelua niistä seurauksista, joita aiheutuu alibudjetoinnista. Me olemme ajautumassa sellaisen tilanteeseen, jota kansalaiset eivät kerta voi ymmärtää. Syntyy tila- tilanteita, että laskuja ei pystytä maksamaan. Totta kai sitoumuksesta on pidettävä kiinni. Se on tärkeää uskottavuutemme kannalta, luottamuksen kannalta. Myös jäsenvaltioilla on oma vastuunsa. Me emme enää puhu pelkästään opiskelijoista, vaan me puhumme myös siitä, että opiskelijat eivät saa tukea, johon he kuitenkin ovat luottaneet, jonka varaan he ovat laskeneet tilanteensa – nämä tilanteet eivät ole mitään abstrakteja teoreettisia kysymyksiä, vaan aivan konkreettisia käytännön ongelmia. Tämä ohjelma on yksi suosituimmista Euroopan unionin ohjelmista. Se ei saa joutua tällä tavalla uhalle alttiiksi taktisen pelin pelinappulaksi. En halua käydä niin, että nuoria käytetään tässä välikappaleina. Meidänhän pitäisi varmistaa myös kansalaisten luottamus näihin ohjelmiin. Tämä on suosittu ohjelma, ymmärrettävä ohjelma ja hyvä hanke Euroopan unionin kannalta. Pitäisi ymmärtää, kuinka tärkeää tämä on. Kyse ei ole pelkästään euroista ja senteistä, vaan todellakin neuvostolle pitäisi antaa suositus siitä, että täytyy taistella sen puolesta, että tämä hanke toteutuu. Kiitoksia edustaja Gord. Seuraavana edustaja Trippel. Frau Präsidentin, Herr... Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen Lewandowski. Ikävä kyllä pitää paikkansa, että tänään ja välttämätöntä, että me tänään soitamme hälytyskelloja ja jouduimme niitä soittamaan, koska meillä on aivan hirvittävä tilanne Erasmus-ohjelman suhteen. Opiskelijat eivät enää saa stipendirahojaan, jotka heille on jo myönnetty. Tämä on aivan ristiriitaista niiden tavoitteiden ja päämäärien kanssa, ja nyt minun täytyy tosiaan kääntyä teidän puoleenne puheenjohtajavaltion edustaja niihin tavoitteisiin, joista neuvosto on yhdessä parlamentin kanssa päättänyt tehdä enemmän Erasmuksen hyväksi, opiskelijoiden liikkuvuuden hyväksi, koulutuksen ja ö, opetuksen hyväksi. Miten voi näin lyhytnäköisesti ja vastuuttomasti toimia ja olla olematta valmis ö, tehdä jotain kaikkein yhden menestyksekkäimmistä ohjelmista eteen? Erasmus, sitä ei saa tukahduttaa. Rouva Pak, te sanoitte aivan oikein, että meillä on nyt jo 99 prosentin toimeenpano, implementointi. Mitä enemmän me haluamme, eikö meidän sitten pitäisi säästää jostakin muusta, vaikkapa tupakkatuista, jotka saavat aikaan paljon harmia, mutta ei sellaisesta ohjelmasta, josta me tiedämme, että kaikki siihen osallistuvat, vain pelkästään hyötyvät siitä. Te olette rikkoneet sopimuksen, te olette nimittäin myöntäneet rahoja, joita te ette nyt anna. Tämä todellakin murentaa eh, neuvoston Eurooppa-neuvoston uskottavuuden ja ikävä kyllä samalla koko EUn uskottavuuden. Ja se on vakava poliittinen virhe, mutta kyse ei ole vain lippulaivaohjelma Erasmuksesta, vaan kyse on esimerkiksi myös Euroopan sosiaalirahastosta, jolla ei enää ole rahaa. Tiedättekö, minkä riskin se tuo tullessaan? Ei voida esimerkiksi lukutaitokursseja järjestää, eikä pitkäaikaistyöttömien ö, uudelleenkoulutusta tai lisäkoulutusta. Tämä on täysin kontraproduktiivista suhteessa siihen, mitä te aina aina huippukokouksissa puhutte, että nuorisotyöttömyyttä vastaan pitää taistella ja tehdä enemmän, että nuoria ihmisiä pitää rohkaista liikkumaan paikasta toiseen Euroopasta, Euroopassa laajentamaan osaamistaan. Eli lopettakaa tämä vastuuton politiikka ja antakaa meille lisätalousarvio, jossa me voimme ja, ja antakaa meille rohkaisua seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen, jotta me voimme antaa nämä rahat eurooppalaiselle politiikalle ja nuorillekin. Galski, apu το ECR, ja seuraavaksi edustaja Migalski. Kiitoksia. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Emme ole ilahtuneita. Pak, Svoboda, Lökegord. Kaikki ovat huolissaan. Ja heidän huolenaiheensa ovat kyllä täysin perusteltuja. Se, mitä te sanoitte, on kyllä meistä todella huono asia, koska kyseessä on ohjelma, johon kannattaa investoida. Edustaja Trypel, joka oli huolestunut tilanteesta, sanoi, että usein rahaa haaskataan, mutta raha, joka laitetaan Erasmus-ohjelmaan, on nimenomaan investoitua rahaa eikä haaskattua rahaa. Ja varsinkin komission ja neuvoston tulisi varmistautua siitä, että Erasmus lippaassa on riittävästi rahaa. Meidän täytyy olla varmoja siitä, että tämä kuilu kurotaan nyt umpeen. Eivät kaikki saa yhtä paljon rahaa. Saksalaiset ja ranskalaiset, jotka opiskelevat Puolassa saavat enemmän rahaa kuin toisinpäin. Puolainen opiskelija, joka opiskelee Ranskassa tai Saksassa, tämä täytyy ratkaista, mutta pääasiallinen ongelma on se, ettei raha lopu kesken. Emme me voi sanoa kansalaisillemme, että Euroopan unioni poistaa yhden menestyksellisimmistä lippulaivaohjelmista. Hyvä komissaari, vakuuttakaa nyt meille että oppilaat ja opiskelijat voivat jatkaa opiskelua myös muissa kuin kotimaassaan. Kiitoksia edustaja Mayer Guesta seuraavana. Kiitoksia puhemies. On täysin mahdotonta hyväksyä, että Erasmus-ohjelma riskeerataan. Se on tulosta tästä euro- virheellisestä eurooppalaisesta talouspolitiikasta, itsemurhapolitiikasta, joka ö, satsaa yksityistämiseen ja mitä tulee koulutusyhteisöön, niin niissä maissa, etelämaissa, joissa kriisi on kaikkein pahin, tämä saattaa olla nimenomaan se joka katkaisee kamerin selän. Espanjassa omassa maassani ihmiset ovat kadulla, koska ilmainen perusopetus on riskissä ja leikkaukset nimenomaan tukahduttavat koko Etelä-Euroopan. Se, että tämä ohjelma riskeerataan, on yksi lisäasia, joka tulee vakavoittamaan tätä tilannetta ja joka tulee vahvistamaan näitä brutaaleja leikkauksia ja opiskelijoiden velkaantumista, perheiden velkaantumista, jotta ihmiset voisivat toteuttaa universaalia oikeuttaan hyvään koulutukseen. Mutta tämä myös vaarantaa eurooppalaisen kohesion ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, koska koulutuksellinen yhteisö on, sen täytyy olla tasa-arvoinen ja kaikkien täytyy voida samojen olosuhteiden vallitessa opiskellakin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Andreasen EFDstä. Erasmus started... Puhemies, Erasmus alkoi 23 vuotta sitten. Kolme miljoonaa ihmistä on voinut osallistua siihen. 2007-2013 kaudella EU on maksanut kolmen miljardin stipendit Erasmus-stipendeinä. Kuitenkin talous on kutistunut. Nuorisotyöttömyys on kasvanut massiivisesti 11,1 prosenttiin. Keskimäärin tämä stipendi on 300 euroa kuussa. Se ei kata edes peruselinkustannuksia. Jos lisätään matkustuskustannukset, niin perheen täytyy maksaa ainakin 5000 euroa vuodessa tämän stipendin lisäksi, jotta voidaan kattaa kokonaiskulut Erasmukseen osallistumisen kannalta. Kuinka moni perhe voi näinä kriisin aikoina maksaa tällaisia summia? kenellä on siihen varaa. Kun otetaan talouskasvu ja työttömyys niin, ja se, miten Erasmus on vaikuttanut viime vuosina, sehän vaikuttaa oikeastaan vain varakkaisiin. Se pitäisi poistaa kerta kaikkiaan. On paljon muitakin kysymyksiä, jotka vaativat kiireellisemmin huomiota. Ne, jotka tätä tarvitsevat, heidän pitäisi maksaa omasta taskustaan, eikä sitten käyttää veronmaksajien rahoja. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Sosa Wagner. Kiitoksia puhemies. Uutinen, joka koskee Erasmus-ohjelmaa, on äärimmäisen vakava ja huono uutinen, koska se koskee Euroopan kansalaisten koulutusta ja älyllistä vankkuutta. Mm sitä paitsi Erasmus on Euroopan integraation peruspilareita. Siksi se täytyy hyvin nopeasti, täytyy saada käyttöön tarvittavat määrärahat oikeista budjettiluokista, jotta tämä tilaisuus, tilanne voidaan ratkaista ja siten rauhoittaa yleinen mielipide. Eikä olisi turhaa sekään että hieman pidettyväisemmin nämä vastuulliset viranomaiset ja virkamiehet tällaisia huonoja uutisia levittelisivät. Erasmus Rotterdamilainen kirjoitti hulluuden ylistyksen. Hulluutta olisi se, että nyt hänen nimen kantavat stipendit me vaarantaisimme. Kiitoksia. Kiitoksia ja sen jälkeen Yksittäispuheenvuorot edustaja Skuria kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Keskustelu tästä aiheesta. Keskustelua tästä aiheesta edelsi keskustelu 20-vuotisesta sisämarkkina-alueesta. Se on yksi tärkeitä alueita Euroopan unionissa. Ilman sitä Euroopan unioni olisi kuollut. Sama koskee Erasmusta. Monille nuorille Erasmus merkitsee juuri Euroopan unionia. He eivät ymmärtäisi eurooppalaista yhtenäisyyttä ilman sitä. Se on jopa vahvempi asia kuin yhtenäismarkkinat. Vaikka yhtenäismarkkinat ovatkin tuoneet paljon etua yrityksille, niin nuoret tarvitsevat sitä, että voivat siirtyä muihin maihin, löytää muita maita, puhua vieraita kieliä ja oppia ymmärtämään uusia kulttuureja. Meidän täytyy siis vahvistaa identiteettiämme ja yhtenäisyyttämme tällä tavalla. Tällä tavalla myös Eurooppa syntyi. Ei se ollut seurausten ja sopimusten ja byrokratian seurausta, vaan arkipäivän elämässä koettujen hyvien asian seurasta. Ilman Erasmusta yhtenäismarkkinat saattavat muuttua voimakkaasti. Jos me heikennämme Erasmus-ohjelmaa, heikennämme myös unionia. Tämä keskustelu on erittäin ajankohtainen. Erasmus on vaarassa. Ja ilman sitä, kuten sanoin, Eurooppaa katsotaan toisessa valossa. Olen kiitollinen komissaarille hänen sitoumuksestaan. Meidän täytyy löytää riittävät varat ja käyttää niitä. Tämä on myös pitkälti jäsenvaltioiden kädessä. Eurooppa tulevaisuudessa seisoo niiden hartioilla, jotka ovat saaneet kokemuksensa ulkomailta. Nähdään, nähdään mitä todella saadaan aikaiseksi. Kaikkea hyvää mukaan neuvoston kokoukseen, joka voi, toivottavasti saamme kuulla hyviä uutisia. Kiitos puhemies. Olemme Helian lukeneet monenmoisia otsikkoja Erasmuksen loppumisesta. Meidän täytyy vakuuttaa kansalaisille, että parlamentti ja muut toimielimet tekevät yhteistyötä pelastaakseen Erasmuksen ja että työ EUn tulevan budjetin laatimiseksi ei vaaranna Erasmusta. Monet jäsenvaltiot haluaisivat leikata EUn budjettia. Jos me haluamme, että Erasmus saa riittävän rahoituksen tuekseen, niin meidän on oltava valmiita investoimaan koulutukseen, investoimaan kasvatukseen, ja uudelleenkoulutukseen. Täytyy varmistaa, että tämä tilanne ei toistu. Kyse on myös toimielinten uskottavuudesta, luottamuksesta. Tämä tilanne heijastaa Euroopan asennoitumista koulutukseen ja liikkuvuuteen yleensä. Vetoan kaikkiin toimielimiin jotta varmistettaisiin, että Erasmus-ohjelma pelastetaan. Kiitoksia ja seuraavaksi Bena Rabatu. Kiitoksia hyvä puhemies. Kuten kollegani jo totesivat, Euroopan unionin imago Erasmuksen vuoksi on hyvä sellainen. Tänä päivänä vaarannamme sen sellaisessa tilanteessa, jossa monet kansalaiset ovat huolissaan eurooppalaisuuden jatkumisesta. Sen vaarantaminen on erittäin huono asia. Se Erasmus mahdollistaa sen, että nuoret voivat saada vastauksen tarpeisiinsa. Lisäksi edustaja Levan, komissaari Lewandowski, kun lähdette neuvoston, niin täytyy ottaa esille Erasmuksen rahoitus, mutta te ette ole saaneet aikaiseksi tiukkoja vastauksia. Meidän asia on selkeästi täällä aivan yksimielinen parlamentissa. Meidän täytyy saada riittävästi varoja ohjelman taakse. Erasmuksen lisäksi rahoituskysymys, koulutusohjelmat ja kohesiorahasto ovat dramaattisessa tilanteessa – Minun mielestäni meidän täytyy autonomisesti rahoittaa tätä budjettia niin, että voimme päästä tällaisista jäsenvaltioiden täysin sattumanvaraisista päätöksistä eroon. Kiitoksia edustaja Enan. Kiitos puhemies. Erasmuksella on tietysti omat rajansa, mutta se on kuitenkin yksi unionin välineistä, jotka johtavat siihen, että kansat ja voivat ymmärtää, että näin meillä on yhteistyön Eurooppa, eikä mikään kilpailu Eurooppa kaikkia, kaikkia vastaan. Jos toimielimet todellakin haluavat edistää kansalaisten yhteistä hyvää, niin sitten täällä ei puhuttaisi leikkauksista ja rajoituksista, vaan toimisimme yhdessä, jotta voisimme antaa lisää stipendejä, jotta tämä ei koskisi ainoastaan 3-4 prosenttia unionin opiskelijoista, joilla on nyt jo suuria taloudellisia vaikeuksia ja tässä tilanteessa kaikista huonoin asia olisi, että annettaisiin tähän ikään kuin jonkinlainen lainajärjestelmä tämän sijaan. Ja näin, kun aloittaisi työelämän kovat lainat. Jos haluamme päästä kriisistä, niin on korotettava kovasti eh, koulutustasoa, jotta voidaan lisätä tutkimusta ja siksi meidän vastuullamme on pelastaa Erasmus-järjestelmä ja sitä pitää vielä kehittää eteenpäin, sen pitää vastata nykyisiin haasteisiin. Olisi tärkeää saada tämä kattamaan myös eh, työntekijöiden jatkokoulutuksen. Näin voidaan varmistaa turvalliset työpaikat kaikille. Kiitos. Signor Borghezio. Edustaja Broget, puhemies, Erasmus-ohjelmaa täytyy suojella kynsin ja hampain äh, nuorison tulevaisuuden takia. Ehkä voimme leikata joidenkin byrokraattien äh, palkkoja näitä nämä Euroopan unionin äh, koskemattomat virkamiehet tai ehkä leikkaamme pankkimaailman johtajien palkkoja. Muutamia konkreettisia ehdotuksia. Tämä Erasmus Day Live, josta eh, puheenjohtaja Barroso puhui, tällaiset vaihdot voisivat helpottaa, tai helpottaa tilannetta ähm, monipäisille perheille. Voitaisiin ottaa sinne palkkatyö mukaan. Nuoremme haluavat tehdä työtä. He voisivat tehdä työtä kulttuuriinstituutioissa ja kirjastoissa esimerkiksi. Ja joillain alueilla, kuten minun alueeni Piemonte, eh, ehdottaa osallistuvansa subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti. Eh, Laajennetaan Erasmuksen osallistujapohjaa annetaan myös nuorillemme mahdollisuus tehdä ehdotuksia. Erasmus on todella tärkeä. Me eurokriitikot tuemme Erasmusta äh, paljon enemmän kuin jotkut Euroopan kannattajat, jotka eivät halua äh, kuitenkaan leikata mm, byrokratiaa, vaan haluavat leikata sieltä, mistä edistetään Euroopan nuorison tulevaisuutta. Kiitos, Becker. Kiitos äh, puhemies, komission jäsen ja kollegat. Kuten Noris Pakio tuolla aluksi sanoi, meillä on huoli siitä, että tällaiset dramaattiset väärässä paikassa tehdyt säästöt vaikuttavat vääristävästi koulutus on hyvin tärkeää. On erittäin tärkeää, että koulutus on se kaikkein vahvin ase työttömyyttä vastaan. Ja luonnollisesti se on myös paras ase parantaa Euroopan kilpailukykyä. Euroopan kansanpolitiikkaa on nimenomaan yhtä tärkeä kuin sisämarkkinat ja euro, ja nyt se on vaarannettu. Se ei ole hyväksyttävää, ja tällaista ei pitäisi koskaan enää saada tapahtua ja toivon, että asiat saadaan hoidettua niin, että me saamme komissiolta että meidän ei enää tarvitsisi kuulla komissiolta tällaisia epämääräisiä äh, lehdistötiedotteita ja siitä, että Erasmus-varoja ei voida taata sen vuoksi, että neuvosto ei halua kantaa vastuutaan. Vetoan neuvostoon kaikki kollegat ovat takanani. niin vetoan neuvostaan, neuvostoon, että vastuu tulevista sukupolvista äh, toteutetaan. Becker. Η συνάδελφος Κέρδια Ζαμπάλ Ρουμπιάλ. Kiitos. Seuraavana Κέρδια Ζαμπάλ Ρουμπιάλ. Kiitos puhemies, hyvä Lewandowski ja neuvoston edustajat äsken kävin keskustelua täällä budjetista 2013 ja minä korostin sitä, että ensi vuonna voi tulla maksumäärärahojen kanssa ongelmia, jos neuvosto ei hyväksy komission ehdotusta ja parlamentin käsitystä asiasta. Nyt emme puhu siitä, mitä tapahtuu ensi vuonna, vaan siitä, mitä juuri nyt tapahtuu. Ja se, että viime vuonna ei hyväksytty komission kantaa, parlamentin kantaa. Jos tämän vuonna tämä asia ei mene läpi ja tätä ei ratkaista, niin Erasmus ja moni muu ohjelma vaarantuu. Mavrojani sanoi, että tämä ei tule toteutumaan, ei tule maksuongelmia, näin sanottiin myös viime vuonna, mutta emme tätä enää usko. Valitettavasti meille nyt vaan sanottiin, että rahaa tulisi tarpeeksi eikä ongelmia tulisi eteen, ja kuitenkin komissio on joutunut esittämään korjaavan e- talousarvioesityksen 9 miljardin edestä. Ei Erasmus vielä ole vaarassa, vielä se voidaan pelastaa. Teidän pitää yksinkertaisesti hyväksyä komission parlamentin ehdotus, jotta tämä ei taas toistuisi. Kiitos. Kiitos ja sitten Nitras, olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, e, szanowni państwo. Hyvät naiset ja herrat, ajanjaksona, kun kaikki Euroopan unionin hallitukset puhuvat nuorisotyöttömyydestä, ihmisistä, jotka aloittavat työelämänsä tässä ikäryhmässä on kaksi kertaa korkeampi kuin muissa ikäryhmissä. Niin nyt informaatio siitä, että Erasmus on vaarassa ja se vielä, miten neuvosto käyttäytyy, osoittaa, että neuvosto ei toimi vastuullisesti. Me kuulemme nuorilta ihmisiltä, eikä minua hämmästyttäisi laikaan, että he miettivät, että olemmeko me edes tarpeellisia. Ja Eurooppa on huonossa tilanteessa, ei ainoastaan kriisin vuoksi, mutta meidän täytyy todistaa kansalaisille joka päivä, että he tarvitsevat meitä, he tarvitsevat Eurooppaa. Ja tämä on äh, tavallaan se todiste, että meitä tarvitaan. Me tiedämme sen, mutta kansalaiset eivät välttämättä sitä tiedä. Joten haluaisin sanoa herra Lama Suurille ja Lewandowskille, että olen heille kiitollinen, koska ilman heidän ääntään, ilman heidän viestiään Erasmus kuolisi kaikessa hiljaisuudessa eikä kukaan puhuisi edes asiasta. Enkä ollut yhtään hämmästynyt kuullessani, mitä herra Migalski sanoi. Hän kritisoi komissiota. Me olemme tilanteessa, jossa neuvoston ja komission on puhuttava yhdellä äänellä ja ratkaistava tämä ongelma, ja olen todella iloinen siitä, että Euroopan parlamentin rivit ovat yhtenäiset ja johdonmukaiset. Tiedoksi teille Meillä on direktiivi 665 vuodelta 1999, jossa määrittelemme ne ehdot ja olosuhteet, joissa työntekijöiden tulee toimia. Ja siinä määritellään myös esimerkiksi vähimmäisessä lämpötilat työpaikoilla. En ole täysin vakuuttunut siitä, onko meillä oikea lämpötila tässä huoneessa. En nyt puhu poliittisesta lämpötilasta, vaan ihan fyysisesti tämän salin lämpötilasta. Αδελφοί, θα περάσουμε στη διαδικασία Catch the Eye. Θέλω να σας ενημερώσω ότι περισσότερο... Ja seuraavaksi siirrymme osioon ilman puhujalistaa. Minä haluaisin nyt pyytää, että ne, jotka puhuivat edellisessä keskustelussa, voisivat nyt asettaa etusijalle ne puhujat, jotka eivät ole saaneet puheenvuoroa. Ensinnäkin varapuhemies Angelille, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Sanotaan, että eivät nuoret nyt voi maksaa tämän kriisin kustannuksia. Meillä on talouskriisi, se on selvää ja täytyy eh, eh, leikata menoja. Eh, poistetaanpa ensin tämä parlamentin toinen toimipaikka. Tämä olisi yksi esimerkki, mutta ei leikata niistä määrärahoista hankkeissa, jotka toimivat. Esimerkkinä Erasmus, joka on antanut miljoonille Euroopan nuorille mahdollisuuden. Ja useissa on kyseesti nuoria, joilla ei ole suuria taloudellisia mahdollisuuksia. Ö, antanut heille mahdollisuuden ennennäkemättömään kokemukseen opiskella äh, tai työskennellä ulkomailla, joka on helpottanut heidän pääsyään työmaailmaan. Ja työmaailma on yhä kauempana nuorista, koska Euroopassa yksi neljästä nuoresta on työtön. Me toistamme sitä jatkuvasti täällä parlamentissa. Eli ne nuoret, jotka nyt katsovat meitä, seuraavat tätä keskustelua, heille meidän on sanottava, että Erasmukseen ei kosketa. Joten toimielinten täytyy toimia, jotta tätä tavoitetta kunnioitettaisiin. Kiitos ja sitten Papal Nikolaou, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kuten me kaikki tiedämme, Erasmus on hyvin tärkeä Euroopalle ja ihmiset identifioivat Erasmuksen EUn kanssa – Joten kun me tänään keskustelemme siitä, onko tämä ohjelma uhanalainen, niin me itse asiassa kyseenalaistamme itsemme. Haluaisin myös muistuttaa, että olemme tehneet saman aikaisemminkin Schengen-aluekeskustelussa. Tätä ei voida hyväksyä. να είναι βέβαιοι ότι όλα θα πάνε καλά. Θέλω επίσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διδάσκοντες και σε όλους εκείνους που εμπλέκονται. Kaikki tulee menemään hyvin ja haluaisin taittaa kaikkia osallistujia tässä ohjelmassa. Nämä ovat eh, ihmisiä, jotka ovat todella uhrautuneet eh, varmistautuakseen siitä, että kaikki toimii hyvin. Oti tahtonoita, Ja eh, tässä nyt ollaan tekemässä suurta virhettä. Toivon mukaan tällaisia epämiellyttäviä keskusteluita ei voida joutua käy, käymään uudelleen. Silvia Costa, Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen ja Kyproksen puheenjohtajavaltio. Tämä ei ole mikään hyvä tapa juhlia Euroasmuksen 25. vuosipäivää ja antaa viesti nuorilla. Ne 33 valtiota, jotka osallistuvat Erasmus-ohjelmaan ja kaksi miljoonaa nuorta, jotka ovat tähän mennessä voineet liikkua koulutuksensa parissa. Heidän täytyy saada uskoa. Ei voida hyväksyä, että kriisin takia määrärahat ovat tälle hankkeelle jo loppuneet. Meidän täytyy ymmärtää eräs asia. Tänä päivinä tämä elinikäinen oppiminen ohjelma viimeisen seitsemän vuoden aikana oli vain 0,7 prosenttia EUn budjetista ja me puhemme siitä, että seuraavalle seitsemälle vuodelle haluaisimme 75 prosentin nousun tähän. Olisi kyllä ihan skitsofreenista sanoa, että emme voi noudattaa sitoumuksia. Me toivoisin, että neuvosto nyt huomioi komission pyytämät lisämäärärahat ja parlamentti täytyy antaa selkeä viesti, ettei nuoristakin tule euroskeptisiä. Tikau seuraavana. Kiitos. Erasmus-ohjelma on Euroopan unionin tärkeä ohjelma ihmisten ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden lisäksi Erasmus on yksi EUn suuria saavutuksia. Siksi me kannatamme sitä, että pitää antaa lisää tukea koulutukselle 2014-2020, jotta voitaisiin korottaa kansalaisten koulutuksen tasoa ja voitaisiin päästä eroon nuorisotyöttömyydestä, joka on monessa maassa näkyvillä. Koulutus on tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeä, siksi pyydämme, että Erasmus-määrärahoja lisättäisiin seuraavalle ohjelmointikaudelle. Ja tämän lisäksi pyydämme, että ohjelman yleistavoitteisiin

hankkeen avulla kolme miljoonaa eurooppalaista on voinut osallistua sellaisiin hankkeisiin, joilla voimme lisätä kielitaitoamme ja mm, osaamistamme. Minä itse, niin kuin moni muukin täällä, on Erasmus-stipen joskus saanut. Se on myös puoltanut tasa-arvoa opiskelijoiden kesken, sillä muuten moni sellainen, jolla ei ole tarpeeksi varoja lähteä ulkomaille, ei olisi voinut niin tehdä. Aikaisemmin tämä oli avoin vain rikkaille. On olemassa eroja näiden maksettavien määrien välillä, mutta haluaisin kuitenkin kysyä eh, neuvostolta, kuinka monta henkilöä tämä koskee, kuinka voidaan varmistaa se, että kaikki saavat 100 prosenttia apurahastaan. Nyt kun on paljon nuorisotyöttömyyttä, on yhä enemmän panostettava koulutukseen. Tämä on EU tärkeä hanke Euroopan unionia ei voida ymmärtää ilman Erasmusta. Kiitos. Fernandes. Ja Fernandes, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Me kaikki tiedämme erään asian. Nuorisotyöttömyys on kaksinkertaistunut viimeisten sukupolvien aikana. Me tiedämme kaikki, että Erasmus on rikkaus opiskelijoille. He oppivat uusia pätevyyksiä ja heillä on sitten paremmat työllistymismahdollisuudet. Me kaikki myös tiedämme, että neuvoston täytyy täyttää velvollisuutensa, mitä tulee Erasmukseen. Ei voida siis hyväksyä, että neuvosto sanoo, että me emme maksa. Neuvoston täytyy maksaa. Sen täytyy pitää kiinni sitoumuksistaan, sen täytyy olla uskottava, sen täytyy lisätä luottamusta. Meidän täytyy varmistaa, että tämä yhteisön väline, joka on ollut niin merkittävä, pysyy hengissä. Tämä ei, ei, se ei voida asettaa kyseenalaiseksi, sitä maksetaanko vai ei. Puhemies, minä olen erityisen tyytyväinen siksi, että voin osallistua tämän päiväiseen keskusteluun. 25 vuotta jo tämä ohjelma on osoittanut toimivuutensa ja nyt puhumme siitä, onko sitä jatkettava ei. Olen sitä mieltä, että Euroopan onnistuneimpia hankkeita ovat juuri tämä hanke ja siksi siitä on hyötyä ja on tärkeää, että jäsenvaltiot antavat tukea tälle ohjelmalle ja näin myös Euroopalle. Olen tyytyväinen siihenkin, että suuri osa tätä parlamenttia kannattaa hyvin lämpimästi, ei ainoastaan ohjelman jatkoa, vaan myös sen tulevaisuutta. Ja meidän on siis muistettava tämä, tuleva, tämä ohjelma seuraavassa budjetissa. Nadelfos äh, Ransdorf. paní předsedající já mám pouze jednu otázku která souvisí s eh, Minulla on vain yksi yksinkertainen kysymys, joka liittyy eräisen teesiin 80-luvulta, kun minä työskentelin eh, tiedemiehenä. 1987, 85, 75 prosenttia kansallista BKTstä ja sen kasvusta luotiin tutkimuksen ja kehityksen myötä. Näistä ajoista tämä suhde jopa kasvoi. Miksi komissio sitten leikkaa tutkimus- ja kehitysmäärärahoja, kun tämä kuitenkin on se kaikkein eniten toivoa antava väline tässä näinä kriisin aikoina? Haluaisimme kuulla komissiolta, miksi nyt vedetään mattoa alta tämän Euroopan unionin kasvupotentiaalilta. Poledo. Kiitos ja Karika Poledo. Kiitos puhemies. Erasmus on selvä osoitus siitä, että tässä ähm, on pelkkiä budjettihaaveita. Tässä on ikään kuin ähm, mainostettu sitä, että aina toteutetaan se, mitä suunnitelma, mutta itse asiassa kuitenkin vuosittain on yhä vähemmän rahaa sitä varten, että maksut voidaan suorittaa vuosittain. Ja komission jäsen Lewandowski tämän hyvin selvästi ilmaisi. Meillä on budjettivajetta vuosittaisessa budjetissa yli 130 miljardia euroa. Kaikki, kaiken tämän olemme velkaa. Emme ole kyenneet täyttämään sitoumuksiamme. Tällä voitaisiin kokonainen vuoden budjetti hoitaa ja siksi eh, Alan Lama Suur äskettäin lehdistön edessä puhui suoraan Erasmuksesta, ei suurena budjettiongelmana, vaan se oli vain hyvä esimerkki siitä, miten budjettia ei pitäisi laatia. E, panie komisarzu! w największym skrócie chodzi tutaj. hyvä komission jäsen ihan lyhyesti. me puhumme luottamuksen rakentamisesta. melkein kaksi viisi miljoonaa ihmistä on osallistunut erasmus hankkeeseen. katsokaa meitä he nyt testaavat, he katsovat meitä, he testaavat meitä, katsovat olemmeko valmiita antamaan heille uuden mahdollisuuden saada lisää integraatiota. Ei ole mitään parempaa kuin Erasmus, jos siis haluaa lisätä pätevyyksiä. Nämä ovat kokemuksia, jotka ovat tärkeitä nuorilla koko heidän elämänsä ajan. Siksi me todella toivomme, että voitte toimia tehokkaasti nyt ja seuraavalla ohjelmakaudella. Tiedän, että rakastatte urheilua, joten minulla on tällainen symbolinen T-paita, jossa on teidän nimenne. Eilisen ottelun jälkeen toivoisin, että olisitte yhtä tehokkaita kuin Robert Lewandowski Real Madridia vastaan. Pidalgo. Ja lopuksi Masi Pidalgo. Presidente. Kiitos, puhemies. Erasmus on Euroopan tärkeimpiä asioita. Se sai Eh, Astyrasi prinssin kunniamerkin, joka luovutettiin Rova Redingille minun kaupungissani. Ei siitä voi päästä irti. Se, siitä, se olisi täysin mahdotonta, aivan kuten Idia Samelkin täällä sanoi, ja muutkin. Kiitos. Kiitos. Nyt muistuttaisin kaikkia niitä, jotka eivät ehtineet puheenvuoroa käyttämään, että he voivat antaa korkeintaan 200 sanaa pitkän eh, julkilausun tähän asiaan ja se laitetaan sitten eh, pöytäkirjan liitteeksi. Seuraavana komission edustaja Lewandowski. Madam President, colleagues, thank you for your... Puhemies, kollegat, kiitos teidän todellisesta sitoumuksestaan ja siitä, miten tämä tuki, jolloin me pyrimme pelastamaan Erasmusta. Nyt on aika soittaa hätäkelloja. Kiitän teitä tästä ja muistutan myös, että Lewandowski oli eilen myös menestyksekäs Real Madridin matsissa. No, meidän täytyisi nyt katsoa myös, mitä lukujen takana piilee. Välillä on välttämätöntä katsoa, mitä budjetti lukujen takana on. Paperilla on niin helppo leikata lukuja, mutta kun näkee tuhansia Erasmus-opiskelijoita, niin se on paljon vaikeampaa. Tai kun näkee tällaisia pienyrityksiä, jotka ovat näiden lukujen takana ja he tarvitsevat epätoivoisesti käteistä nyt tämän budjettikurimuksen aikana, niin se on paljon vaikeampaa. Vuonna 1988 annettiin hyvin paljon rahaa, mutta tänä päivänä meillä on valtava määrää yliopistoja, jotka ovat osallistuneet tähän Erasmus-ohjelmaan myös Euroopan unionin ulkopuolella. Ja tämä on ihan välttämättömyys äh, Euroopan unionin nuorille. Ja me tarvitsemme sitä, tätä välinettä erityisesti nyt. Tilanne on seuraava, kuten jo aikaisemmin selitin. Teillä on minun äh, vakuutukseni, samoin kuin ministeri Mavrianiksen vakuutus, mutta opiskelijat, jotka äh, nyt ovat Erasmus-ohjelman puitteissa ja myös ensi vuonna, eivät ole vaarassa. Me olemme lähettäneet äh, rahoja 23 äh, maahan kansallisiin virastoihin. Mutta meidän ei kuitenkaan tule nyt ottaa varoja vuodesta 2013 kattaaksemme vuoden 2012 kuluja, ja tämän, koska tämä johtaisi nimenomaan epävarmuuteen ja tämä kohtaa nimenomaan niitä kaikkein köyhimpiä opiskelijoita. Sen vuoksi me tarvitsemme kunnollisen ratkaisun, me tarvitsemme teidän sitoumustanne. Älkää unohtako, että Erasmus on vain osa tätä elinikäistä oppimista Tähän liittyy myös Marie Curie-ohjelma nuorille tutkijoille. Siinä on myös ongelmia, se on uhanalainen. Meillä oli 100 miljoonaa tälle vuodelle. Eli tämä on tämä kattava kuva. Nyt me olemme lähdössä taisteluun tulevaisuudesta vuoteen 2020 asti. Ei ole totta, että tutkimusohjelmia leikattaisiin, koska tämähän on kaikkein suurin kasvava osu 50-80 miljardiin euroon. Mutta se, mitä meidän nyt tulee tehdä, on antaa takeet opiskelijoille Et, ja myös siitä, että vuosi 2013 eh, ei, sitä ei leikata. For your commitment. Kiitos oikein paljon komission sen Lewandowski ja kiitos tästä teidän sitoumuksestanne. Ja sitten ministeri Mavrojanis, Kypros. seats more quietly, please? Voisitteko istuutua vähän hiljaisemmin? Minister. Agapiti, kirja proedre, honorable members. Arvoisa puhemies, arvoisat jäsenet. Kiitoksia kovasti tästä keskustelusta. Puheenjohtaja Svoboda tulee aivan oikean aikaan, mutta varmasti tulen seuraamaan hänen ehdotustaan ja kaikkia niitä kommentteja ja huolenaiheita, jotka täällä on ilmaistu. Olen ne kyllä kirjannut ylös ja välitän ne jäsenvaltioille ja neuvostolle. Ja voin vakuuttaa teille, että meillä on sama näkemys siitä, että opiskelijoiden liikkuvuus ja Erasmus-ohjelma ovat avainkysymys nuorille sukupolville. Μπορείτε να κάνετε Hyvät kollegat, voisitteko ystävällisesti, ystävällisesti toimia vähän hiljaisemmin ja näin suhtautua vähän kunnioittavammin tähän puhujaan? I was saying that... Uh, Olin sanomassa, että meillä on sama näkemys siitä, että opiskelijoiden liikkuvuus ja Erasmus nuorille sukupolville on osa meidän tulevaisuuden visiotamme ja se on merkittävä mm, Euroopallemme. Mitä tulee maksumäärärahojen tilaa vuodelle 2012 neuvosta, kuten sanoin äh, äsken, tulee mm, pikaisesti tarkastelemaan lisätalousarvion kuusi, jota komissio on ehdottanut, ja tulee analysoimaan määrärahojen puutteen, jonka komissio on tunnistanut kaikissa ohjelmissa mukaan lukien elinikäinen oppiminen, jossa on Erasmus ja Marie Curie-ohjelmaa tärkeänä osana. Voin vakuuttaa teille, että me teemme parhaamme välttääksemme sen tilanteen, jota te kaikki pelkäätte, jossa me emme pysty kunnioittamaan sitoumuksiamme ja Erasmus-ohjelman ähm, toiminta vaarantuu. Mitä tulee vuoteen 2013, Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat juuri aloittaneet sovittelumenettelyn, jonka tarkoituksena on päästä yhteisymmärrykseen äh, ja maksusitoumusten tasosta ensi vuoden äh, budjetista ja siinä on tietenkin elinikäinen oppiminen ohjelma mukana. Kuten äsken sanoin, monivuotiset rahoituspuitteet 2014-2020. Te varmasti ymmärrätte, että meillä on tässä käynnissä keskustelut. Emmekä voi ennakoida näiden neuvottelujen tulosta, mutta minun vaikutelmani on se, että no, ei Erasmus ole vaarassa. Emme me anna tämän tapahtua. Me olemme liian sitoutuneita tähän. Kiitoksia. Thank you very much, uh, minister Kiitos ministeri Mavrojani. Hyvät kollegat, tarkalleen kello 12 aloitamme äänestykset. Meillä on siis aivan lyhyen lyhyt tauko.